lääkkeiden saatavuus Euroopassa. Puheenvuoron komission nimissä saa komission jäsen Hedegaard. Aha, me odotamme muutaman sekunnin. Äh, herra Leichtfried, te viette komission jäsenen ulos ja sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Äh, Kiitoksia kovasti. Arvon jäsenet, komissari Borgin puolesta haluan kertoa teille, että me olemme yhtä mieltä siitä, että uusien lääkkeiden tulisi olla kohtuuhintaisia ja ylipäänsä hoidon saatavuuteen on liittynyt liikaa epätasa-arvoisuutta. Komissio haluaa vastata tähän haasteeseen. Olemme sitoutuneet siihen ja sitoumustamme ja korostimme huhtikuun julkilausumassamme, jossa puhuimme terveysasioista ja keskitymme muun muassa terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden lisääntymiseen. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä, enemmän avoimuutta ja parempaa koordinaatiota, jotta voimme minimoida ne vaikutukset, ikävät vaikutukset, joita tämänhetkisillä hinnoittelujärjestelmillä saattaa olla lääkkeiden saatavuuteen EU-ssa. Kesäkuun terveysneuvostossa yksi valtuuskunta Ranska otti esiin uuden C-hepatiittihoitolääkkeen, joka on saanut myyntiluvan Euroopan unionissa ja ilmaisi huolensa siitä, miten eh, näihin hoitoihin kaikki pääsisivät tasapuolisesti. Eh, huomenna asiantuntijat eh, kokoontuvat keskustelemaan uudesta C-hepatiittilääkityksestä. Ensi kuussa toimivaltaiset viranomaiset eri jäsenvaltioista tulevat keskustelemaan hinnoittelusta ja korva, korvattavuudesta. Kun ajatellaan hintojen vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen, niin tässä on kyse paljon muustakin kuin C-hepatiitin hoidosta. Komissio odottaa Italian, puheen, Italian järjestämää ää, kokousta ää, jota, ja keskustelua, jota käy, tullaan käymään ensi viikolla ää, terveys, terveydenhoito ministerien kokouksessa haluamme puhua nimenomaan innovatiivisten lääkkeiden ja muiden tuotteiden saatavuudesta kohtuuhintaan. Me toivomme ja suhtaudumme toiveikkaasti siihen, että tämä aloite nopeuttaa sitä, että paremmat ja turvallisemmat lääkkeet ovat kaikkien saatavilla. Meillä on useita välineitä niin, että voimme avittaa sitä, että ihmiset saavat lääkkeitä, kun heillä on vaikeita tarpeita, hoitotarpeita. Ja erityisesti kun puhutaan näistä ihmishenkiä pelastavista lääkkeistä, niin me olemme jo antaneet luvan kuudelle innovatiiviselle hoitomuodolle. Komissiolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa säännellä hintojen tasoa, kun puhutaan hoidoista. Jäsenvaltiot päättävät näistä asioista. Siksi meillä emme voi asettaa mitään hintakattoja. Komissio ei voi niin tehdä. Komissio kuitenkin voi antaa apua tietojen vaihdossa niin, että jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja hinnoittelusta niin, että voivat rajoittaa lääkkeiden saatavuuteen liittyviä kielteisiä piirteitä. Ja komissio voisi ehkä myös tutkia vielä yhteishankintamekanismeja, jotta hin, hinnoittelu, lääketeollisuus voisi hinnoitella lääkkeitä järkevämmin. Kiitos. fin Dank, Frau Kommissarin. Paljon kiitoksia komission jäsen Hedegaard. Seuraavaksi kollega Miko Lasic, kaksi ja puoli minuuttia. 2.30 minä luulen. Kiitos. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat, tämä keskustelu täällä parlamentissa on asia, joka pitäisi pakottaa meidät keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta. Kyse on asioista, jotka koskevat potilaita ja ihmishenkien pelastamista. Tämä ansaitsee huomiomme, jotta Äh, ihmisenkiä pelastavat lääkkeet olisivat kaikkien ulottuvilla. Tämä asia on todella tärkeä monille, muun muassa minulle olen itse lääkäri ammatiltani ja olen työskennellyt juuri sairaaloissa ihmishenkien pelastamiseksi. On siis hyvin tärkeää, että tällaiset lääkkeet ovat saatavilla, eivät pelkästään sairaaloissa, vaan siellä, missä vakavista sairauksista kärsivät potilaat voivat niitä saada käsiinsä. Ja tämä lääke on saatava kohtuuhintaiseksi, jotta potilaat voisivat sitä käyttää, jotta heillä olisi siihen varaa. On ymmärrettävä, että tilanne on erilainen jäsenvaltioittain, kun ajatellaan tilannetta terveyspalveluiden osalta ja myöskin hyvin usein kalliit lääkkeet tietysti ovat perua siitä, kuinka paljon niiden takia on jouduttu tekemään tutkimusta. Lääkeyritykset tietysti tätä kautta antavat lääkkeelle valtavan suuria hintoja 2009 vuoteen mennessä 76 prosenttia lääkkeiden hinnat nousivat parin vuoden aikana. Ja tämä on todella ennennäkemätöntä. Meidän on ymmärrettävä, että EU-kansalaiset vanhenevat entisestään ja äskettäin kehitettyjen lääkkeiden hinnat myöskin kohoavat. On ymmärrettävä, että tärkeät lääkkeet on annettava kohtuuhintaan kaikille potilaat, jotka tarvitsevat. Kiitoksia kollega Miko Lasiks. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Borsan. Puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Eh, kada se na tržištu pojavi liek? jos markkinoille ilmestyy lääkkeitä, jotka johtavat sataprosenttiseen paranemiseen, niin en usko, että tässä pyritään sitten säästöihin, mutta jos nyt puhumme hinnasta ja lääke, joka myöskin parantaa hepatiitin, niin kysyn, että mikä yhteiskunta vastustaisi tätä, eli siis potilasta, joka, jota ei voitaisi parantaa, joka joutuisi sairaalaan, jota täytyisi hoitaa sieltä, joka joutuu olemaan töistä pois ja joka kenties kuolee. Minua häiritsee, että pankkien pelastamiseen käytetään miljardeja euroja, mutta että lääkkeiden kohdalla on tietysti useita, jotka, joilla on huolenaiheita. Totta kai me tarvitsemme kestävän terveydenhuoltojärjestelmän. Tästä uskon, että julkisista varoista pitäisi lääkkeitä korvata ja myöskin, myöskin lääkeyhtiöistä, jos, jos nämä todellakin ovat elintärkeitä lääkkeitä. Myöskin patenttiaikoja voitaisiin lyhentää. Mielestäni on mielenkiintoista, että nämä tulevat olemaan kauppa, kauppakysymyksiä, koska mielestäni kuitenkin terveys on tässä tärkeämpi kuin nämä taloudelliset kysymykset. Paljon kiitoksia kollega Borsan. Seuraavaksi kahdeksi minuutiksi saa puheenvuoron kollega von Storch. Paljon kiitoksia arvoisa puhemies. Me kaikki puollamme ihmiselämän suojelemista ja tästä syystä myöskin sitä, että elintärkeitä lääkkeitä on saatavilla. Kun ajatellaan näiden lääkkeiden tutkimista, niin haluaisin kuitenkin tässä puhua erästä asiasta, mikä liittyy kantasolujen käyttöön. Tuomioistuin 80.12.11 teki erittäin tärkeän peruspäätöksen. Tuomioistuin päätti, että ihmi, ihmi, inhimillinen, ihminen äh, alkaa olla ihminen silloin, kun muna ja siittiösolu yhdistyvät. Eli ihminen on tästä hetkestä lähtien ihminen. Tämän mukaan kaikki julkiset varat, kun ajatellaan näitä manipulointeja ja poistamisia. Näitä varoja ei pitäisi käyttää tähän. Sikiöiden kantasolututkimus on tästä syystä asia, jota ei tulisi hyväksyä ja myöskin kansalaisaloite One of Us puolsi tätä. 1,8 miljoonaa kansalaista tuki kyseistä aloitetta. Kristillisdemokraattien johtama komissio kuitenkin onnistui tai ei hyväksynyt tätä asiaa eikä ottanut siihen kantaa, vaikka 1,8 miljoonaa ihmistä allekirjoitti tämän, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytty. Kun puhumme lääkkeiden valmistamisesta, meidän tulisikin miettiä sitä, että haluammeko suojella inhimillistä elämää sillä, että laajennamme elintärkeiden lääkkeiden levittämistä ja että samanaikaisesti myöskin pysäyttäisimme elämän tuhoamisen. Paljon kiitoksia kollega von Storch. Seuraavaksi kahdeksan minuutiksi puheenvuoron saa kollega Becerra Basterecha. Presidente. Kiitos Rova Hedegar, olen kuunnellut mielenkiinnolla ja odotuksella komission julkilausumaa äh, ihmisenkiä pelastavista lääkkeistä. Äh, haluaisin nyt peräänkuuluttaa, että parlamentissa toimittaisiin vastuullisesti äh, meidän on täällä puolustettava yleistä kansalaisten etua. Kuinka epidemiaksi jonkun taudin pitäisi muodostua, että sitä pidettäisiin todella uhkana julkiselle terveydelle. Riittävätkö 130 miljoonaa maailmanlaajuista laajuisesti C-hepatiittitapausta 10 miljoonaa Euroopan unionissa vai miljoona Espanjassa? Tämä on todella vaarallinen tauti, tämä C-hepatiitti, mutta siihen on olemassa myöskin parannuskeino, mutta se maksaa kuitenkin 150 000 euroa per potilas ja ähm, kuin tämän hinnan ovat määritelleet yritykset. Aiommekin tässä nyt vain tyytyä siihen, että valittelemme sitä, ettei tämä järjestelmä toimi ja että yritykset keräävät nämä voittonsa. En usko, voimme toimo, toimia, koska on olemassa äh, toimielin. Me voisimme vaikkapa vedota Dohan julkilausuman artikla 31. Ähm, tällä tavalla voitaisiin lähteä vaikkapa äh, kopiolääkettä valmistamaan. Voisimme myöskin laillisesti vastustaa tätä patenttia, kuten tapahtui Intiassa taannoin tämän syöpämolekyylin osalta, tai voisimme myöskin yhdessä sopia patentin loppumishinnasta tai ostaa laillisesti myöskin massiivisia määriä tätä lääkettä. Egypti itse asiassa tuo tätä intialaista kopiolääkettä 100, 000, 100 kertaa halvemmalla muutkin maat voisivat toimia tällä tavalla. Kuinka komissio nyt voisi sitoutua siihen, että myöskin lähtisimme tällä toimivan tällä tavalla ja toittaisimme sopimusten velvoitteet. Jos olemme onnistuneet verkkovierailumaksujen tasoittamisessa, ehkä pystyisimme myöskin tekemään sen tämän lääkkeen osalta, koska se pelastaa miljoonia ihmishenkiä. Paljon kiitoksia kollegaa. Becera Basterecea. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Ogonos. Yksi minuutti. Kiitoksia. Lääkkeiden korkean hinnan ongelma on se, että lääkefirmat haluavat tehdä voittoa. Tämä tapahtuu kansalaisten kustannuksella. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa este saada henkiä pelastavia lääkkeitä. Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset ovat paitsi välinpitämättömiä hinnoittelun suhteen, vaan samanaikaisesti noudattavat politiikkaa, jonka myötä terveyden varainkäyttöä terveyteen leikataan jatkuvasti, mikä vaikeuttaa entisestään lääkkeiden saatavuutta. Ne maat ovat kaikkein pahimmassa jamassa, mm, jotka ovat roikan ikeessä niin sanotusti, eivät pysty maksamaan omaa osuuttaan lääkekustannuksista. Kuolleisuus lisääntyy, siis kuoleman tapaukset ovat nousseet. Vuonna 2012 mm, Esimerkiksi on laskettu, että tuhansia ihmisiä menetti henkeä ja mikrofoni leikattu paljon. Kiitoksia seuraavaksi kollega Rivasi. Kiitos puhemies. Tämä on äh, kuuntelin sitä, mitä sanoitte, mutta mielestäni ne ovat aika heikkoja nämä teidän ehdotuksenne 15 valtiota, äh, tämä Sofos Vir, äh, Läken osalta ovat ottaneet tämän asian esille. Tämähän maksaa 50-60 000 per potilas per 12 viikkoa. Siis tämähän on valtava tämä hinta eurooppalaisittain. Jos nyt kysymys olisi vain näistä laboratorioista, mutta kysymys on hyvin monista rintasyöpä ja munuaissyöpä ja muista lääkkeistä. Ja tässä kysymys on suurista voitoista ja jos ihminen on vaikkapa liian vanha, niin enää sosiaaliturvakustannuksen näitä lääkkeitä ei voida maksaa. Miten tähän oikein ollaan tultu? Kysymys on monopoleista ja patenteista. Jos patentti ovat 20 vuoden ajan voimassa, niin onhan olemassa siis näitä poispääsykeinoja näistä tilanteista. Ja nyt näiden valtioiden pitäisi käyttää näitä keinoja, koska tällä tavalla voidaan avata markkinat ja laboratoriot voivat valmistaa halvempia lääkkeitä. Ja sitten meillä on tämä tutkimukseen liittyvä ongelma. Ajatellaan vaikkapa Ebolaa, tämänhetkinen kriisi Länsi-Afrikassa Äh, jo 70-luvulta saakka tämä, äh, tai 60-luvulta saakka tämä virus on tunnettu, mutta laboratoriot eivät ole kehitelleet lääkkeitä, koska se ei ole kannattavaa. Toimita markkinoiden ehdoilla. Ja vasta sitten, kun julkista rahaa annetaan, kun komissio antaa julkista rahaa, niin sitten vasta keksitään näitä tällaisia patenttiehdot rikkovia, äh, murtavia ehtoja tai sääntöjä. Ja sen takia on myöskin mietittävä innovaatiota. Meillä on tässä innovaatiovaje. Paljon kiitoksia kollega Rivasi. Seuraavaksi puheenvuorossa kollega Tamburano, minuutti. Salve. Accolgo con grande piacere questo dibattito. Olen erittäin tyytyväinen eh, tähän eh, keskusteluun. Olen hammaslääkäri ja tiedän kyllä, mistä on kyse. Cinque Stelle tai viisi tähteä puolueessa olemme puhuneet paljon tästä asiasta. Komission tulisi pitää huoli siitä, että jokaisessa maassa terveysministeri puuttuisi tähän ongelmaan. On tärkeää, että Euroopan unionissa voidaan suojella kansanterveyttä. Miten on mahdollista, että tässä parlamentissa esimerkiksi katoliset pitävät kaikkein tärkeimpänä elämän säilyttämistä, mutta Samanaikaisesti jo elossa olevien ihmisten henkiä ei haluta puolustaa samalla tavalla kuin syntymättömien. Paljon kiitoksia kollega Tamburana. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Kali puolitoista minuuttia. Καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των παντεντών στα φάρμακα και θα προσπαθήσω να... Minä ymmärrän kyllä, että on hyvin vaikea löytää ratkaisu TRIPS-sopimus myöskin mahdollistaa sen, että tässä voi löytää jotakin muita mahdollisuuksia, koska kyse on teollisista tekijän oikeuksista, mutta sittenhän tässä pitäisi esittää kysymys tietyille maille, miksi siellä eivät tutkimushinnat ole avoimempia niin, että todellakin on mahdollista saada tietoja käytön, koska lääkkeillähän on usein 20 vuoden patenttisuoja ja terveydenhuoltojärjestelmän järjestelmien on hyvin vaikea ostaa näitä lääkkeitä, koska hinnat ovat niin korkeat. Mielestäni tällaisia tukia voitaisiin ajatella, jos todellakin on olemassa suuri tarve, varsinkin kun ajatellaan kansalaisten terveyttä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kollega Kaili. Seuraavaksi puheenvuorossa kollega Skripek. Kaksi minuuttia. Arvon puhemies, hyvät kollegat. On totta, että uusien lääkkeiden kehittäminen eh, ihmishenkien pelastamiseksi on kallista, mutta ei kalleus ole syy siihen, että näitä lääkkeitä evätään potilailta. Kaikilla potilailla tulisi olla eh, mahdollisuus saada näitä lääkkeitä. Niiden tasapuolinen jakelu tulisi varmistaa eikä vetele se, että vain rikkaat saavat näitä lääkkeitä, eivätkä köyhät, koska tämähän avaa ovet kaikenlaiseen eh, sellaiseen klienttilismin, jota me haluamme täällä torjua täällä Euroopassa. Jos me haluamme varmistaa lääkkeiden saatavuuden, meidän pitää pitää huoli siitä, että että eh, lääkkeitä annetaan paitsi vakavissa sairauksissa myös niin kutsutussa oireita lieventävässä hoidossa, palliatiivisessa hoidossa niin, että ihmiset, jotka ovat erittäin sairaita, pääsevät myös tasapuolisesti, saavat tasapuolisesti hoitoa. On erittäin tärkeää, että, kaikista heikoista ja sairaista pidetään huolta. On suorastaan shokeraavaa, että meidän pitkälle kehittyneissä sivilisaatioissamme vallitsee tilanne, jossa vähävaraiset ja sairaat eivät saa hoitoa ja joutuvat jopa ehkäpä turvautumaan keinoista halvempaan, nimittäin eutanasiaan. Ikään kuin tässä haluttaisiin hankkiutua eroon ihmisistä, jotka koituvat ongelmallisiksi niin sanotusti. Ja tämä muistuttaa minua vanhoista ajoista, jolloin yhteiskunnat halusivat päästä eroon vammaisista tai sellaisista ihmistä, jotka eivät olleet yleisten normien mukaisia. Kiitoksia kollega Skripek. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Haakin, puolitoista minuuttia. Context of access to life. Kiitos, kun puhutaan näistä lääkkeistä. Tässä on useita puutteita. Se johtuu tuotannosta, hankinnoista ja muista kysymyksistä. Minä haluaisin nyt keskittyä erääseen näistä seikoista. Äh, erityisesti säästötoimista kärsivissä maissa äh, tämä äh, ongelma on suurentunut. Ihmishenkiä pelastavia lääkkeitä ja hyvää hoitoa saavat entistä harvimmat. Komission suositus kuitenkin toteaa, että terveyden huollon rajoitukset erityisesti kohdistuvat kaikkein haavoittuvimpiin niihin, jotka suhteettomasti kuitenkin ovat julkisen avun varassa. Omassa maassani Irlannissa 2009-2011 vuosien terveydenhuollon leikkaukset olivat 17 prosenttia ja tämä on siis hyvin suuri luku ja todella monet jäivät ilman hyvää hoitoa ja ihmisen pelastavia lääkkeitä. Pitkä luettelo erilaisia organisaatioita, kuten kuluttajajärjestöt ja eurooppalaisten lääkärien järjestöt, ovat pyytäneet, että Juncker nyt pyörtäisi päätöksensä tältä osin ja ö, myöskin eri tavalla jakaisi näitä komission jäsenten ö, salkkuja ja erityisesti sillä tavalla, että nämä terveyskysymykset ja potilasturvallisuus olisivat etusijalla tätä toteutettaessa. Paljon kiitoksia kollega Harkin. Seuraavaksi puheenvuoron minuutiksi saa kollega Matias. Kiitoksia puhemies. Lääketehtaat saavat noin 50-60 000 euroa hepatiitin hoidosta. Tämä on skandaali, jos tämä tapahtuisi esimerkiksi Portugalissa summa koskettaisi tai olisi samansuuruinen kuin koko lääkelasku Portugalissa. Totta kai nämä säästö toimet vaikuttavat tähän, mutta kyse ei ole siitä, että rahoitetaan innovaatioita, vaan tässä pyritään vain saamaan voittoa. Valtioiden ja kansalaisten ei pitäisi maksaa näitä 90 prosentin voittoja. EU pitäisi tehdä jotakin, ei ehkäpä hintojen suhteen, mutta patenttien suhteen voitaisiin lopettaa nämä monopolit – joista jäsenvaltiot maksavat laskun. Tälle asialle voitaisiin tehdä jotakin, tämä on poliittinen tahto. Paljon kiitoksia kollega Matias. Seuraavaksi kollega Auken, yksi minuutti. Er kiitoksia. Tämä keskustelu osoittaa, että jotain on tehtävä. Jos lääketeollisuuden ahneus on rajatonta, niin kyllähän meidän jotain täytyy voida tehdä. Komissio on tietoinen siitä, että leijonan osa, tai ainakin puolet meidän tutkimus- ja kehitysmäärärahoistamme tulee julkisista varoista. Siksi meidän täytyy toimia. Meidän täytyy vakavasti tarkastella sitä, mistä tämä kaikki johtuu. Emme me halua, että ihmiset kuolevat. Me voimme kyllä toimia. Onhan meillä näkemystä ja poliittista tahtoa. Ja kuten on sanottu, niin me usein sosialisoimme riskit, mutta privatisoimme voiton. Pitäisi tehdä toisinpäin. Kiitoksia kollega Auken. Seuraavaksi minuutiksi puheenvuoron saa kollega Grammatikakis. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις Viimeisten vuosien aikana mm, Kreikassa lääkkeestä on ollut pulaa ja tämä on todella osittain talouskriisin syytä ja myöskin maalle annetun tiukan kulukuurin syytä. Lääkkeiden hinnat ovat lainsäädännön kautta kautta ähm, tulleet pudotetuksi alas, mutta tämän on ollut kuitenkin sivuvaikutuksia. Yritykset ovat joutuneet vähentämään markkinoille tulevien lääkkeiden määrää tai, vähent- tai lopettamaan tuotannon kokonaan. Ja äh, taas tuontitavara korkeimpien hintojen maista on myöskin johtanut näihin lisäkieltoihin. Pienelle maalle, kuten Kreikalle, ei ole mahdollista äh, tätä äh, lääkevajetta täyttää. Tarvitsemme siis uuden puitteiston Euroopassa, joka pakottaisi yritykset tekemään myöskin näissä äh, rahoitusongelmien maissa nämä lääkkeet kaikkien saataville, kun kysymys on. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro minuutiksi saa kollega Valliina. Gracias. En Europa y en Estados Unidos los medicamentos. Euroopassa ja monissa muissa maissa ähm, lääkeet ovat monasti suurin kuolleisuuden, kuolleisuuden syy. Tarvitaan siis enemmän valvontaa ja se hepatiitti on myöskin sellainen tauti, joka aiheuttaa paljon kuolleisuutta. Monilla lääkeillä on myöskin sivuvaikutuksia ja sepä takia monet lääke- potilaat eivät pysty tiettyjä lääkkeitä käyttämään erityisesti eh, juuri näiden sivuvaikutusten osalta. Tietysti myöskin näiden lääkkeiden korkea hinta myöskin tekee lääkkeistä hyvin vaikeasti saatavia. Eh, julkiset terveydenhoitojärjestelmät joutuvat kuitenkin eh, kymmeniä tuhansia ihmisiä tällä tavalla käsittelemään. On hyvin tärkeää, että nämä tärkeät välttämättömät lääkkeet todella saataisiin ihmisten ulottuville ja että heitä voitaisiin tällä tavalla hoitaa. Emme voi jäädä vaitonaisiksi, kun tällä tavalla näitä kuitenkin tehokkaita hoitoja on saatavilla, vaikka ne näin kalliita ja saamattomia ovat. Paljon kiitoksia kollega Vallina. Seuraavaksi puheenvuoron minuutiksi saa kollega Cabeson Ruiz. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies olemme eh, saaneet tiedon tästä Sofosbuvirista, että sen potilaskustannukset ja hoitokustannukset ovat noin 50 000 ja on myöskin tutkittu mahdollisia väärinkäytöstapauksia, erityisesti kun vaikkapa tämä intialainen yritys on näitä omia lääkkeitänsä kuitenkin myynyt paljon halvemmalla. Tässä tarvitaan todella 28 vuoden direktiivin uudistamista ja sitä järjestelmää, jolla lääkkeiden hinnat ja korvaukset määritellään. Tämä on hyvin tärkeää kansallisella terveydenhoitojärjestelmällä se seikka, että on olemassa jokin tauti, ei voi tietenkään olla tekijä, joka syrjäyttää tämän ihmisen. Tarvitaan myöskin näitä teollisuusliikkeen oikeuksia. Niitä on sillä tavalla toteutettava, että kaikki voivat näistä lääkkeistä hyötyä. Paljon kiitoksia kollega Cabeson Ruiz. Nyt pääsimme loppuun ilmoitettujen puheen osalta. Kollega Ferreira on pyytänyt puheenvuoroa Catch the Eye-menettelyn puitteissa. Obrigado, Kiitoksia kovasti puhemies. Komissio esitti tänään lausunnin, lausunnon, joka koski ihmisenkiä pelastavien lääkkeiden saatavuutta. Komissio sanoi, että se on huolissaan kustannuksista ja tiettyjen lääkkeiden saatavuudesta ja ovat huolissaan epätasa-arvoisuudesta ja haluavat auttaa jäsenvaltiota. No tämä sama Euroopan komissio on osa troikkaa. Troikkaa, joka laittomasti on ö, tuputtanut meille Portugalissa lääkkeiden mm, hinnan korottamisen, mikä on johtanut siihen, että monet ihmiset, erityisesti ö, vanhemmat tai matalapalkkaiset, eivät enää saa lääkkeitä. Heillä ei ole varaa siihen eikä edes välttämättä ruokaan. Joitain lääkkeitä ei enää ole edes saatavilla sairaaloissa tai apteekeissa, joten paljonpa auttaa, jos täällä puhutaan. Meidän täytyy tehdä jotain moni kansallisten lääkkeiden ö, suhteen. Kiitoksia kollega Ferreira. Näin olemme päättäneet menettelyn ilman puheenlistaa ja keskustelun lopuksi komission nimissä puheenvuoron saa komission jäsen Heidegard. Paljon kiitoksia puhemies. Te ymmärrätte varmastikin, miksi näin myöhään en nyt tässä mene kovinkaan moniin yksityiskohtiin, mitä sanoitte, vaan se, mitä nyt tässä e-, ehdotitte ja pohditte tänään, tämän saa tietonsa komission ja sen Bosch, jolla, joka on vastuussa tästä, ja Täällä on myöskin ihmisiä hänen tiimistään, jotka kuuntelivat ja kirjoittivat asioita ylös huomenna jo työryhmän asiantuntijat, jäsenvaltioiden asiantuntijat tapaavat ja keskustelevat asiasta, joten tämä voi olla yksi mahdollisuus myöskin jäsenvaltioille pyrkiä jatkamaan tätä keskustelua ja viedä sitä eteenpäin. Mutta minun täytyy sanoa herra Ferreiralle, joka loppupuheenvuorossaan tässä puhui jälleen lääkkeiden hinnoittelusta. Minun täytyy kuitenkin todeta, että lääkkeiden hinnoittelu ei ole EUn toimivaltuuksien sisällä ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että me voi tehdä mitään EUn tasolla. On muita asioita, esimerkiksi vaihtaa tietoja, on muita asioita. Ja, ja ainakin minä olen ymmärtänyt, että epävirallinen terveysasioista vastaava neuvosto on ottanut tämän esityslistan seuraavassa kokouksessa, joten kiitoksia oikein paljon. Nämä asiat välitetään komission jäsen Bolsille, joka on vastuussa tästä alueesta. Paljon kiitoksia komission jäsen Hedegaard. Keskustelu on näin ollen päättynyt ja esityslistamme on saatettu päätökseen huomenna 17.9.2014, 9, 15, ja 15.21 jatkamme. Ja pöytäkirja on verkkosivuilla. Istunto päätetään näin. Hyvää kotimatkaa ja nukkukaa hyvin.